erittäin tärkeää myöskin sitä varten, niin kuin jo johdannossani sanoin, että parlamentti ja komissio ovat ehdottoman yksimielisiä tästä asiasta. Kiitos. So the debate on... Mr. Commissioner. Kiitos puhemies. Komissaari. 8.12. EU julkisti strategiansa koskien Tonavan aluetta ja siihen kuuluvan toimintasuunnitelman. Se pitää hyväksyä Unkarin puheenjohtajakaudella Euroopan neuvostossa. Euroopan parlamentti laati päätöslauselman luonnoksen 20. tammikuuta aiheesta ja olemme aktiivinen kumppani, kun strategiaa täytäntöön pannaan ja päivitetään. Tämä strategia on tulos laajasta kuulemisprosessista paikallis- ja valtion kansallisten viranomaisten välillä sekä akateemisten piirien että muiden yhteiskunnan osa-alueiden välillä. Tämä strategia vahvistaa tarpeen investoida parempaan navigointikykyyn, parempiin yhteyksiin, portaaleihin ja siihen, että käytetään uusia teknologioita, jotta vältetään tonavan saastumista ja jotta poistetaan navigoinnin esteet. Matkailun kehittäminen, luonnonkatastrofien estäminen ja ympäristö ympäristön saastumisen torjuminen saavat aikaan ja tuovat mukanaan talouskasvua alueelle. Tällä hetkellä on juuri tärkeää tämä myös Mustanmeren alueelle. Tämän pitäisi olla sellainen tilanne, jossa molemmat osapuolet voittavat, ympäristön tilanne paranee. Me olemme tyytyväisiä 3. helmikuuta esitettyihin painopistealueisiin ja pyydämme, että nyt identifioidaan rahoitusmahdollisuudet, joita parannetaan alueiden ja maiden välistä yhteistyötä, jotta voidaan täytäntöönpanna tätä strategiaa niin nopeasti kuin mahdollista. Jäsenvaltiot voivat tarkistaa ohjelmiaan ja käyttää annettuja rahastovaroja strategian täytäntöönpanemiseksi monivuotisen rahoituskehyksen pitäisi siis sisältää nämä painopistealueet myös. Otan huomioon eh, Pohjanmeren ja Mustanmeren yhteys, meidän pitäisi laajentaa tätä strategiaa koskemaan myös Mustanmerta. Two minutes. Komissar, next in... Seuraava puheenvuoro, Rouva Schröter, kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Laaja Tonava-strategia, joka ottaisi huomioon kaikki alueet ja ihmiset ja jäsenvaltiot, se olisi suuri voitto ja siinä olisi suunnatonta potentiaalia kestävälle kehitykselle koko joen alueelle taloudelliset ja ekologiset aspektit voitaisiin saattaa järkevään tasapainoon. Yhteiskunnalliset ongelmat pystyttäisiin ratkaisemaan yhdessä. Biologinen monimuotoisuus ja kulttuuri, kulttuurin monimuotoisuus koko joen alueella pystyttäisiin markkinoimaan matkailualalla yhdessä ja menestyksekkäästi. Mutta tärkeintä tällaisessa yhteistyössä on se, että pitää estää nämä tulvat, jotka ovat haitallisia, jotka ovat vuosien ajan tuoneet hätää ja kurjuutta monilla aloilla. Sitä varten on tärkeää, että yläjuoksulla ja alajuoksulla yhdessä tehdään yhteistyötä EUn Tonavan strategian puolesta. Ja se merkitsee kuitenkin sitä huolimatta innovaatiota ja edistystä. On nimittäin mahdollista oppia menneisyyden virheistä eikä niitä tarvitse toistaa. Ja laivat voidaan sopeuttaa jokeen eikä suinkaan jokia laivoihin. Meillä on tässä suuret mahdollisuudet, koska meillä on tekninen tietotaito ja meillä on alueella potentiaalia ja se saattaa äh, merkitä suunnatonta äh, markkinoinnin edistymistä tässä joen alueella. Siinä mielessä minusta on tärkeää, että Euroopan parlamentti päätöslauselmassaan korjaa komission julkilausumaa yhdessä kohdin. On nimittäin olemassa jo kansainvälinen yhteistyösopimus ja se on saatettu aikaan konsensuksella ja se merkitsee sitä, että pitää säilyttää ympäristö jokea rakennettaessa ja siitä huolimatta joen pitää olla kulkukelpoinen aluksille. Ja jotta tämä mahdollistettaisiin, niin me tarvitsemme riippumattomia asiantuntijoita ja ennen kaikkea avoimuutta. Baltian alueella on ensisijaisesti käynyt ilmi, että avoimuus kansan kohdalla johtaa siihen, että että uudistuksia voidaan koko alueella kannattaa ja kaikki tekevät yhteistyötä menestyksekkäästi. Ja on hyvin järkevää, että olemassa olevat varat käytetään hyväksi ja ryhdytään kaikkiin toimenpiteisiin, jotka alun perin oli varattu tätä varten ja joita jo aikaisemmin on kulutettu, että ne johtaisivat järkevään ekologiseen ja taloudelliseen yhteistyöhön koko joen alueella. Kiitoksia. Puhemies kiittää. Pane komissaari, Herra puhemies, herra komissaari, arvoisat kollegat. Mistä me oikeastaan puhumme silloin, kun kyseessä on Tonavan alue? Tämä alue kattaa 14 maata, 114 miljoonaa Euroopan kansalaista ja yhdistää heidät. Ehkä on oikein väittää, että Euroopan unionin strategia on tulevaisuuden strategia, ei pelkästään keskialueen strategia, vaan koko Euroopan unionin strategia. Tämä strategia ei suuntaudu menneisyyteen, vaan tulevaisuuteen. Ja sillä pyritään saamaan aikaan yhteistyön resepti niin, että me voimme ottaa vastaan tulevaisuuden haasteet. Euroopan Tonavan alueen EU-strategian luomisessa me olemme käyttäneet yhteistä menetelmää ja sitä kautta olemme pystyneet eurooppalaisen aloitteen saattamaan lähemmäs kansalaisia. Pitkän aikaa meillä on toteutettu kuulemismenettelyä ja tuloksena komissio viime vuonna julkaisi tämän strategian on tärkeää korostaa, että tämä strategia on alueen ihmisille tärkeä ja nämä Tonavan alueen, näihin Tonavan alueen ihmisiin kohdistui talouskriisi hyvin voimakkaasti. Siksi strategiasta piti tulla sellainen, että se osoitti ulospääsyn tästä kriisistä ja sen pitäisi olla strategian painopisteenä. Täällä Euroopan unionissa ja parlamentissa me pidämme hyvänä Unkarin puheenjohtajakauden äh, tätä painopistealuetta. Me haluamme sellaisen strategian, joka tuo Tonavan alueelle rikkautta. Siksi on hyvin tärkeää äh, täydentää tätä strategiaa yhteistyössä ja ottaa siihen mukaan kaikki maat, joihin se kohdistuu – ja kaikki ne maat, joissa kohesiopolitiikka jo on sovellettu. Herr Kommissar Hahn, was... Komissaari Hahn, mitä komissio sanoo Tonavan strategiasta? Kiitoksia puhemies. Komissio on kovasti innoissaan. Ja me olemme ottaneet tämän hyvin iloisina vastaan eh, ja olemme tehneet yhteistyötä kyseessä olevan alueen ja jäsenvaltioiden kanssa ja olemme laatineet strategian ja siltä luonnoksen ja tehneet yhteistyötä alueen ja jäsenvaltioiden kanssa ja olemme tehostaneet tätä yhteistyötä, jotta saisimme elintasoa korotettua. Saavutimme laajan konsensuksen, eli ympäristöä pitää parantaa ja sitä kautta hyvinvointi paranee. Olen iloinen siitä, että täällä parlamentissa integroitu lähestymistapa tähän uuteen makroalueelliseen strategiaan saa kannatusta. Itämeren alueen strategiassa oli myöskin välttämätöntä, että kaikki kyseisen tulevat maat osallistuvat aktiivisesti – työhön, siis alueellisella ja paikallisella tasolla, mutta myöskin kansalaisyhteiskunnan, talouden, teollisuuden, kaikkien pitää olla mukana. Ja Tonavan alueella tämä näyttää toteutuvan. Todellakin pitää saada aikaan kestävää kehitystä niin, että jos ajatellaan näitä 11 ensisijaista aluetta, niin kolme niistä on sellaisia, jotka ovat tärkeitä. Esimerkiksi vesistön suojelu, niin että ei pelkästään tulvia estettäisi, vaan että ne estettäisiin ekologisesti järkevällä tavalla. Tässä on uskomattomia mahdollisuuksia. Älkäämme unohtako sitä, että Kymmenen valtiota on rajavaltioina Tonavalla ja sitä varten sillä on paljon mm, rajavaltioita ja siksi on tärkeää, että käytämme mahdollisuuksia hyväksi mitä siinä, missä tämä makroalueellinen strategia tarjoaa, niin että myöskin sellaiset valtiot, joihin tämä ei suoraan liity, että heillä on mahdollisuus osallistua institutionaaliseen yhteistyöhön ja sitä voidaan käyttää hyväksi. Mitä tulee rahoitukseen, niin ajatellaan olemassa olevia määrärahoja, niitä pitäisi käyttää järkevästi. On myöskin mahdollisuuksia ohjelmakaudella laatia suhteita operatiivisiin ohjelmiin ja niiden tavoitteena pitää olla sellaiset toimet, joita pystytään toteuttamaan tällä alueella. Ja monissa keskusteluissa, niin monenkeskisissä kuin kahdenkeskisissäkin, olen sanonut, että meidän pitää jo nyt ryhtyä suunnittelemaan tulevia rahoitusnäkymiä ja miettiä, että mitkä hankkeet voidaan yhdessä toteuttaa ja mitä rahoitusta siihen tarvittaisiin. Ja on mahdollisuus neuvotella myöskin lisämäärärahoista Euroopan investointipankin avulla niin, että saataisiin nämä 30 miljardia euroa eh, Interreg-alueelle eh, on mahdollisuuksia kääntyä suoraan eri instituutioiden puoleen, mutta kuten sanottua, niin me tulemme komissiossa seuraamaan tätä strategiaa, joka on ruohonjuuritasolta lähtevää. Ja toivomme, että jäsenvaltiot jatkuvasti raportoivat tehtävistä parannuksista. On kansallisia suunnitelmia ja niitä pitää tukea. Ja lopuksi haluaisin myöskin pyytää, että kun te olette paikan päällä toimivia henkilöitä, niin arvioikaa eh, näitä eri toimenpiteitä ja pyrkikää toteuttamaan ne mahdollisimman tehokkaasti. Uskoakseni me hyödymme siitä kaikki. Kiitoksia, herra komissaari. Ja nyt on poliittisten ryhmien puheenvuorot ensinnä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 of the socialists and Hogy Hán úr, az illetékes biztos, szintén Kiitoksia. On oikein hyvä, että komissaari Hahn myöskin tulee Tonavan alueen maasta sekä Unkarin puheenjohtajakaudella että myöskin komissiossa tulee olemaan suuri tehtävä hoitaa tämä strategian toteuttaminen. On olemassa tiettyjä realiteetteja, herra komissaari ja hyvät kollegat. Miten pystytään saamaan aikaan ja pitämään yllä tasapainon näin monimuotoisella alueella? En epäröi, etteikö tämä strategia olisi menestyksekäs. Ja tässä strategiassa on varsin hyvä se, että tämä strategia – pakottaa jokivarren maat yhteistyöhön, jotta siitä olisi hyötyä. Mutta kuitenkin herää kysymys siitä, että jos ajatellaan vedenlaatua, alusten kulkemista, energian käyttöä tai matkailua, jotka oikeastaan ovat hyvin tärkeitä, että miten ne saadaan koordinoitua keskenään ja miten niitä voidaan näitä tehtäviä laajentaa, eli tehtävä on siinä, että luodaan tätä tasapainoa näillä alueilla. Komissaari, kollegi. Komissaari, puhemies, hyvät kollegat. Tonavan alueen strategia hyväksytään ministerineuvostossa ensi huhtikuussa. Tämä on viesti kansalaisille siitä, että sen täytäntöönpanossa ei ole esteitä. Käytännössä kuitenkin sekä EU-valtiot että EUn ulkopuoliset valtiot kohtaavat ongelmia koordinoidessaan prioriteetteja ja mekanismeja, joilla pitäisi täytäntöönpanna strategiaa ja valvoa sitä. Tämä koskee erityisesti rajat ylittäviä hankkeita ja mielestäni komission pitäisi kiinnittää huomiota miten äh, rahoituskuria noudatetaan, miten aikatauluissa pysytään ja miten luvatuissa, luvattuja tuloksia aikaan saadaan. Vastuut pitää olla selkeästi määriteltyinä. Ja toinen keskeinen ongelma liittyy viestintään ja tulosten popularisointiin, kun strategiaa käytännössä toteutetaan. Tiedon saatavuus ja avoimuus ovat keskeisiä tekijöitä sekä nämä sisäiset prosessit koordinaattoreiden välillä. Ennen strategiaa meillä oli laajoja keskusteluja aiheista, jotka liittyivät strategian painopistealueisiin ja se lisäsi EU-jäsenvaltioiden kiinnostusta tätä strategiaa kohtaan, miten kansalaiset saavat tietoa strategian käytännön täytäntöönpanosta on kysymys, joka on vielä avoin vielä Euroopan tasolla. Siksi uskon, että tietoisuuden lisäämiskampanjoita pitäisi jatkaa niin, että voimme saavuttaa tämän eurooppalaisen menestystarinan. Frau Lohbigler. Ja nyt rouva Lohbigler, vihreiden puolesta yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. On tärkeää, että että strategian laatiminen on avoin prosessi, johon eivät pelkästään muutamat vaikutusvaltaiset voi puuttua. Eli meidän täytyy löytää ratkaisuja ristiriitaisille intresseille. Kaikki eivät kannata vesitien laajentamista ainoana tavoitteena, että suojellaan tonavaa pitää käyttää hyväksi teknisiä mahdollisuuksia ja alukset pitää sopeuttaa jokeen eikä päinvastoin. E, ja komission e, julkilausumassa ei kuitenkaan sanota, että käytettäisiin e, luonnon kannalta kaiken kestävintä vaihtoehtoa ja sitä pitää kritisoida. Ja nyt komissio luo sellaiset vaatimukset, että 4B-luokan aluksia voidaan vuoteen 2015 asti käyttää. Jos ei käytetä olemassa olevia teknisiä mahdollisuuksia hyväksi ja suojella luontoa, niin tämä seikka pitäisi poistaa. Ja samalla haluaisin myöskin sanoa, että EU-Rooma-strategia pitäisi yhdistää EUn Tonava-strategiaan. Kiitoksia. Kiitän myös. Paska zaskupi. Európska komisia oznámenie a plán. puhemies, herra komissaari, monet kiitokset. On hyvä, että me nyt käynnistämme tämän Tonava-strategian. Tässä on suuria ongelmia ekologisella puolella, sen tiedämme. Meillä on ongelmia saastumisen ja vedenlaadun kanssa, ja vielä tärkeämpää on se, että miten pystytään käyttämään hyväksi tämän alueen potentiaalia kansalaisten kohdalla. Ja tiedämme, että sitä ei ole riittävässä määrin käytetty vielä hyväksi. Hollantilaisena tiedän, että veden laadun parantamisella on myönteisiä seuraamuksia maanviljelylle ja muilla alueilla ja siksi me tarvitsemme integroitua lähestymistapaa jos ajatellaan kohesiopolitiikan perusteita, niin ne on perustamissopimuksessa määritetty. Ja tämä uusi politiikka tarjoaa mahdollisuudet kaikissa 14 jäsenvaltiossa luoda hyvää kohesiopolitiikkaa yhteiseltä pohjalta niin, että yritykset ja kansalaiset otetaan mukaan. Eli kansanpuolueen ryhmä kannattaa tätä strategiaa kolmella ehdotuksella. Ei uusia rakenteita, ei uutta lainsäädäntöä eikä uusia määrärahoja, vaan pitää käyttää olemassa olevia määrärahoja paremmin hyväksi. Makroalueet saavat nyt äh, tässä kokeiluvaiheessa ähm, rahaa, mutta eivät halua täydentää rakenteitaan. Eli perusteet ovat olemassa ja toivomme, että jäsenvaltiot käyttävät olemassa olevia määrärahoja paremmin hyväksi pitää tällaisen ohjelman parissa tehdä jatku, järkevästi töitä ja se onnistuu, kun komissio ja neuvosto ovat mukana. Itämeren alueella kaikki sujuu oikein hyvin ja nyt kyseessä on Tonavan strategia. Hyvät naiset ja herrat, tänään aamulla minä tapasin hollantilaisia laivureita, jotka sanoivat, että 10 prosenttia Reinin aluksista tulee Tonavalta ja tätä asia voidaan parantaa, jos Pohjanmeren ja Mustameren välistä yhteyttä parannetaan. Siitä kaikki saavat etua. Kiitos edustaja Kirilov. Minuutti. Tonava strategia on sellainen, että sen on jatkuttava prosessina. Sen on parannettava yhteisten tavoitteiden täytäntöönpanoa ja olla vaikuttava niin, että kaikki kansalaiset sen tuntevat myös. Aivan kuten täällä sanottiin, eh, tämä alue kärsii talouskriisistä kovasti tällä hetkellä. Tonavan strategian pitää olla alhaalta ylöspäin oleva strategia ja tukea kohelissiopolitiikan ohjelma-asiakirjaa. Alueellisten toimijoiden mukaan tulo on tärkeää niin, että he tunnistavat nämä projektiinsa osana Tonavan strategiaa. Näin he tuntevat osallisuutta strategiaan. Tämä on ennakkoehto sille, että tavoitteet saavutetaan menestyksekkäästi, mutta koordinaatiota on näissä rajat ylittävissä ohjelmissa vielä parannettava, jotta siitä tulee alueiden välisen yhteistyön esimerkkitapaus. Kiitos herra Kirilov. Sitten Sehnalova itse asiassa hänen hän vaali äh, piirinsä kuuluu juuri tälle alueelle. Äh, Dunajská strategie představuje již druhou makroregionální strategii. Donavan alueen strategia edustaa edelleenkin tällaista makrostrategiaa, jonka pitäisi olla esimerkki hyvästä yhteistyöstä niiden valtioiden välillä, joilla on yhteisiä etuja valvottavana. Päätavoitteiden pitäisi olla työpaikkojen luonti sekä kestävän kehityksen aikaansaaminen olemassa olevilla politiikoilla ja instrumenteilla. Ei byrokratialle, ei uusille eh, instituutioille ja ei uusille rahastoille. Kolme eitä siis. Mutta tarkka kysymys komissiolle. Miten komissio varmistaa, että tämä strategia kunnolla käytännössä täytäntöön pannaan, erityisesti yhteistyössä kansalaisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen sekä paikallisorganisaatioiden kanssa. Kaikkien tasojen olisi tehtävä yhteistyötä ja niiden työtä olisi valvottava komissiossa täytäntöönpanoa pitäisi hallita komission toimeenpano-ohjelmalla, mutta esittääkö komissio yksinkertaistetun mallin paremmin käyttäjäystävällisen asiakirjan, jota muutkin ymmärtäisivät paikallisella tasollakin? Ja viimeinen kysymys, miten tonavaa strategia voitaisiin saada yhteyteen uuden rahoitusnäkymien kanssa vuoteen 2020 asti? Kadenbachova, Arvoisa puhemies, komissaari, monet kiitokset siitä, että tulitte tänne yksityistä ensisijaista aluetta tänään luettelitte ja komissio on innoissaan. Uskon, että Tonavan strategia on sellainen, joka tulee todellakin alhaalta ylöspäin riippumatta siitä, että mistä maasta me olemme peräisin. Ja kaikki joen varren asukkaat pitävät tätä strategiaa välttämättömänä. Jos me tämän päivästä keskustelua kuulemme, niin selkeästi käy ilmi, että missä suurimmat pelonaiheet ovat. Minä uskon, että kulttuurin alalla yhteistyö ei tule olemaan kovinkaan ongelmallista. Tonavan alueella on jo pitkään tehty yhteistyötä kulttuurin alalla, mutta pelkoa aiheuttaa kestävä kehitys ja Tonavan alueen vaarantaminen. Uskon, että me tarvitsemme Tonavaa liikenneväylänä, mutta meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon ympäristö ja tässä meidän pitää olla vaihtoehtoja hiilidioksidipäästöjen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Tässä on suuri vaara koko Tonavalle. Jos ajatellaan tätä suurta ekojärjestelmää Tonavan alueella, niin me näemme tässä suuria mahdollisuuksia toisaalta tässä strategiassa – vaaditaan laajakatseisuutta, eli tässä tarvitaan rahaa ja sitä vaaditaan. Ja pyydän, että komissio ja parlamentti yhdessä pyrkivät siihen, että kaikki määrärahat, mitä myönnetään, niin käytettäisiin ekojärjestelmän tai ympäristön hyväksi myöskin Tonavan sivujoilla. Eli jos me haluamme Eurooppaa viedä eteenpäin, niin siinä meillä on mahdollisuuksia panostaa vihreään energiaan. Siinä meillä on todellakin mahdollisuus kestävään kehitykseen ja alhaalta ylöspäin kehitykseen. Ja tässä viiteryhmät saavat etua ja uskoakseni me voimme yhdessä olla esimerkkeinä Kiitoksia, kiitoksia Rova Kaarenbach. Seuraavaksi Kalfin yksi minuutti. Уважаеми господин председател, уважаеми господин комисар,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 Kiitoksia puhemies, herra komissaari. Äh, Tonava-strategian pitäisi muun muassa parantaa pitkällä tähtäyksellä äh, liikennereittejä ja infrastruktuuria ja ympäristönsuojelua. Ja tässä pitäisi tukea myöskin ympäristöteknologiaa ja lajien monimuotoisuutta. Mutta minusta tästä puuttuu ympäristön turvallisuus, joka liittyy ydinenergiaan, koska yksi Euroopan kiistanalaisimmista ydinvoimalaitoksista Mohovce sijaitsee Tonavan alueella Venäjän puolella. Olemme huomanneet, että samantyyppisissä ydinvoimalaitoksissa on todellisia puutteita, mutta huolimatta näistä toteamuksista, niin ei laikaan kuulla naapurivaltioita tai ainakin riittämättömästi kuullaan. Ja valitettavasti tästä aiheutuu ympäristöpoliittisia jännitteitä ähm, joen alueen valtioiden ja alueiden välillä. Ähm, ja tämä olisi Tonavan alueella hyvä perusta poistaa tämä. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi herra Mesaros. Panie předsedající, amikor gyerekkoromban megfürödtem a Dunában, olajfoltos voltam mindig. Kun minä lapsena uin Tonavassa, niin ähm, minä haisin ja minulla oli öljyläikkiä kaikkialla. Ähm, toivon, että tämä tilanne on muuttunut, kyllä se onkin muuttunut. Ja kun Tonava-strategia toteutetaan, niin veden laatu tulee olemaan niin hyvä, että sitä kautta kautta myöskin voidaan muut puutteet poistaa. Minusta on oikeastaan huono asia, että ei voida lisämäärärahoja myöntää. On hyvin paljon eroja joen varren valtioiden välillä ja on tärkeää muistaa, että Tonava yhdistää monia vanhoja valtioita ja meillä olisi paljon mahdollisuuksia edistää kehitystä. Speaker in this round, Mulțumesc, domnule președinte. Strategia europeană pentru Dunăre, elaborată în baza... Euroopan Donava-strategia, joka julkaistiin perustuen Itämeri-strategiaan on tapa koordinoida politiikkoja avainalueilla. Strategian olisi vastattava haasteisiin, joita jäsenvaltiot kohtaavat. Sosiaalinen epätasa-arvo jäsenvaltioiden välillä, liikenteen lisääntyminen, ilmastonmuutos, biodiversiteetti ja niin edespäin. Siksi uskon, että Euroopan tonava strategia – on vuoropuhelu alue ja alusta EU-valtioille ja EUn ulkopuolisille valtioille ja sillä on pitkän tähtäimen hyötyjä annettavanaan alue- ja paikallistasolle. Tarvitsemme strategian, joka sitten kun se täytäntöön pannaan, parantaa kaikkien kansalaisten elämän laatua Tonavan alueella. Kiitän. Und jetzt ist die Zeit für der gekommen, um, um Komissaari Hahn on tullut vastaamaan meidän kommentteihimme ja kysymyksiimme. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Valitettavasti tässä, tämän ajan puitteissa kaikki ei ole mahdollista, mutta muutamaan asiaan haluan puuttua. Et yksi aihe on laivojen kulku. Tämä on yksi tärkeä aihe ja tässä meidän täytyy löytää rat, viisas ja hyvä ratkaisu. On sellaisia mahdollisuuksia, joita voidaan yhdistellä ja tehokkaasti pitäisi miettiä alusten runkoja ja vastaavia asioita ja myöskin sitä, missä voitaisiin vähemmän käyttää energiaa ja miten voitaisiin vähemmän rasittaa joen uomaa. Ja samaan aikaan uskon, että liian vähän on otettu huomioon se seikka ja minä olen myöskin samaa mieltä, että alukset pitäisi sopeuttaa jokeen eikä päinvastoin. Ja meidän pitää miettiä, kuinka suuria aluksia Tonavalla pitäisi kulkea. Ei Välimerelläkään yhtä suuria aluksia kulje kuin Atlantilla. Ja jos ajatellaan, että tavaroita kuljetetaan noin 800 kilometriä, ja jos ajatellaan niiden tarjontaa, niin tätä etäisyyttä pitäisi pyrkiä lyhentämään ja olisi mielenkiintoista miettiä, että miten alusten koossa voitaisiin toteuttaa järkeviä kokoja. Ja sitten täällä aikaisemmin puhuttiin myöskin yhdestä tärkeästä asiasta, eli ympäristöhallinnossa me voimme jo miettiä sitä, että mitä seuraavalla ohjelmakaudella halutaan saada aikaan. Eli se, että kaikki yhteiskunnan osapuolet ovat mukana tämän strategian täytäntöönpanossa ja että voidaan sopia muiden kanssa toteutuksesta – on, ollaan erittäin innostuneita toteuttamaan näitä uudistuksia ja ne pitää kanavoida oikein niin, että me saamme luotua uutta lisäarvoa, mutta kansojen parissa huomaamme suurta innostusta periaatteessa. Ja periaatteessa meidän täytyy yhdessä toteuttaa se, mitä me jo oikeastaan olemme luvanneet. Ja että voin vain vedota toteuttamisen puolesta ja haluaisin, että jo sovitut, muistuttaa sitä, että jo sovitut seikat pitää todella täytäntöön panna. Ja Tonavan kohdalla periaatteessa ainakin toistaiseksi meillä on riittävästi rahaa käytettävissä ja on mahdollisuus käyttää myöskin tätä rahaa ja luoda sitä kautta Tonavalle ja sen varrella asuville kansalaisille lisäarvoa. Kiitoksia. Monet kiitokset, herra komissaari. Keskustelu päättää ja keskustelu päätetään ja torstaina kello 12 äänestämme tästä asiasta. Next item.